Puhemies. No niin. Jatketaanpa istuntoa. Kiitos. Nyt olemme painaneet uudet äänestysliput, eli toimitamme toisen äänestyskierroksen kolmen varapuhemiehen valitsemiseksi. Meidän täytyy korvata edustaja Taaler yhtenä ääntenlaskijana. Ilmeisesti hän ei pääse tänne toisen kokouksen takia. Eli me nyt arvalla valitsemme toisen ääntenlaskijan. Honorevole Edusta ja Roberta Metsola. È presente? Onko läsnä? On. Onko läsnä? Onorevole Metsola. Edustaja Metsola. Non c'è. Ei täällä olla. Eli edustaja Rovana Blumba. Okei. Okay. Selvä. Hyväksyttekö ääntenlaskijan tehtävän? Selvä. Hieno, kiitoksia. Ja pyydän, että ääntenlaskijat menevät paikoilleen urnil, urnien viereen, että voimme hoitaa äänten laskennan aikanaan. Edustaja Plump, hän N-R-uurnan ääntenlaskija, jos voi sitten mennä sinne uurnan luo. Allora, ripet... No niin, toista vielä yhden säännön. Me, meillä on kolme paikkaa nyt ja kolme ehdokasta voitte vähintään äänestää enintään vähintään kaksi ja muuten mitä töidään me näin voimme jakaa äänestysliput bene.

Allora la votazione aperta. Äänestys on käynnissä. Aperta, aperta. Potete votare. Äänestys on käynnissä, voitte äänestää. Onko toimet hoidettu? No niin, äänestystoimet on hoidettu ja nyt äänen, äänten laskenta. Pyydän, että ääntenlaskijat menevät R101 saliin laskeakseen ja nyt keskeytämme istunnon.